Okay, we can start. Proszę Państwa, otwieram specjalne posiedzenie komisji. Aloitamme maatalousvaliokunnan erityisistuntomme hiukan erikoisen aikaan, mutta meillä on tärkeitä asioita esityslistalla. Mehän pyysimme uuden mahdollisuutta keskustella aiheesta uudemman kerran. Lisäksi sovimme, että jäsenten kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää meille sähköpostitse. Komissiokin on täällä akri pääosaston väen edustamana ja tietenkin oli hyvä tietää jo ennakkoon, mitä kysymyksiä tulee. Tämä kokouksemme lähetetään myöskin suoratoistona nettiin. Valitettavasti kielivalikoima ei ole täydellinen. Pääosasto Agri tulee meille esittelemään 369 asetuksen sisällön koskien suoria tukia ja ekologista alaa ja viherryttämistä. Se on esityslistan ainoa kohta. Voisiko agripää osaston edustaja kertoa meille suoriin tukiin liittyvistä uudistuksista? Minähän kerroin jo että meidän valiokuntamme mielestä oli paikallaan käydä uudemman kerran aiheeseen liittyvää keskustelua ja komissio suostui myöntävästi kutsuumme. Kiitokset siitä komissiolle. Ennakkoon komissio kävi jo tekstiä läpi ajatuksena parantaa säännöksiä erityisesti ekologisen alan suhteen. Ja tavoitteena oli muun muassa se, että maksujen suorien tukien uskottavuus paranisi, ottaen huomioon vuoden 2013 uudistus. Kesästä 2016 alkaen keskusteluja on käyty kansallisten asiantuntijoiden kanssa ja komissio tulee esittelemään tai on jo esitellytkin uuden version tästä tekstistä ennen kuin se virallisesti hyväksytään. Todennäköisesti teksti hyväksytään tämän kuun aikana. Kollega Basku edustaa komissiota ja voineenkin antaa teille puheenvuoron saman tien. Olkaapa hyvä. Je vous remercie, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kiitokset siitä, että sain tulla esittelemään teille jälleen kerran muutoksia joita on ajateltu suorien tukien viherryttämiseen. Tässä on minulla myös esitys, jonka voitte nähdä tuolla edessä komission delegoiduista säädöksistä, jolla korjataan 639-2014 delegoitua säädöstä. Se on yleisluontoinen viherryttämistä ja suoria tukia koskeva delegoitu säädös. Se myös kattaa muita teknisluontoisia muutoksia, joiden pohjalta pyritään yksinkertaistamaan tiettyjä kohtia maksujen, maksuissa maanviljelijöille ja myös hamppu Tähän liittyy, nämä ovat sellaisia kohtia, jotka eivät koske viherryttämistä ja ne ovat hyvin teknisiä muutoksia ja niihin en puutu nyt juuri vaan puhun pelkästään tästä viherryttämisestä. Ja tämä on peräisin siitä, että me olemme tutkailleet vuoden soveltamisen jälkeen viherryttämispolitiikkaa. Tämä on viime vuonna komissiossa hoidettu ja tämän nimi on viherryttämisen uudelleen tarkastelu. Ja nyt minä sitten lyhykäisesti kerron teille siitä, miten tällainen uudelleen tarkastelu on hoidettu, minkälaiset tulokset siitä on saatu ja sitten vielä minkälaisia muutoksia komissio aikoo tähän tehdä. Ja päätän tämän kertomalla myös seuraavista menettely menettelytapaan liittyvistä askelista. Nyt sitten vuoden jälkeen me olemme tutkailleet asiaa ja havainneet, että kun me hyväksyimme tämän delegoidun säädöksen vuonna 2014 huhtikuussa, niin komissio sitoutui tällaiseen syvälliseen perusteelliseen soveltamisen tutkailemiseen, kun oli kyse nimenomaan ekologisista aloista ja pinta-alan arvioinnista ja erityisesti kiinnitimme huomiota hallinnolliseen taakkaan ja tuotannon määrään ja myös sitten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen viljellä maata ja näin sitten oli mahdollisuus myös muuttaa maksuja ja tukijärjestelmiä niin kun, ja korjata heikkouksia ja ongelmia, joita tekstissä oli olemassa. Eli emme välttämättä mieti ainoastaan näitä ekologisia aloja, vaan ylipäätään muun muassa viljelyn monimuotoistamista. Tämä kuuluu kokonaisuutenaan maatalouspolitiikan yksinkertaistamishankkeeseen ja kokonaisena osuudessaan komission REFIT-hankkeeseen, kun pyrimme sitten Euroopan politiikkaa tehostamaan vastaamalla siihen arvosteluun, jota meille on osoitettu ympäristövaikutusten heikkoudesta. Ja näin sitten olemme ryhtyneetkin uudelleen tarkasteluun. Erityisesti me haluamme korjailla nykysääntöjä erityisesti kun ajattelemme ekologisia aloja, jotta ne ne voisi paremmin ymmärrettävissä ja helpommin täytäntöön pantavissa ja näin sitten myös maanviljelijät voisivat helpommin tämän käsitteen hyväksyä. Ja lisäksi täytyisi myös pystyä ympäristövaikutusta laajentamaan. Ja Tämä tietysti pohjautuu erilaiseen konsultaatioon ja vastauksiin ja keskusteluihin, joita olemme käyneet eri jäsenvaltioissa eri mm, asia osapuolten kanssa. Me tässä meillä merkittävimpinä tekijöinä ovat sellaiset seuraavat. Tosin täytyy huomauttaa, että ympäristövaikutuksia on turhan varhaista ryhtyä nyt arvioimaan tässä vaiheessa koska tähän alettiin vuonna 2015 ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuteen, veden laatuun, maaperän laatuun mm, vaikutukset, vaikutuksia voidaan arvioida vasta sitten monen vuoden päästä, joten me emme vielä ole saaneet tätä todellista viherryttämisvaikutusta tietää. Mutta jos ajattelemme sitten tätä maanviljelyala, joka kuuluu viherryttämisen piiriin, on hyvin suuri, yli 70 prosenttia unionin maatalouskäyttömaasta, joka koske, joka, jotka siis koskee, kuuluvat vähintään yhden viherryttämisvelvoitteen piiriin. Tämä on noussut 69 prosentista, eli kyse on hyvin kattavasta pinta-alasta, vaikka meillä on tuollainen parisenkymmentä prosenttia, 25 prosenttia myös, mutta siellä on sitten luomuviljelijöitä ja pienten tilojen viljelijöitä ja näin sitten eivät kuulu suoraan näiden vastaavien tukien piiriin. Eli meidän mielestämme tällainen suuri kattavuus on oikein merkittävä, pinta-alakattavuus on hyvin tärkeä tekijä. Kannattaa myös huomauttaa, että yli 70 prosenttia viljelysmaalta kuuluvat myös ekologisen alan piiriin ja tämä vuodelta 2015 10 prosenttia unionin viljelystä valtiosta on painotettujen alueiden piirissä. Jos ajattelemme hehtaareja fyysisesti, niin tämä prosenttiosio tarkoittaa noin 14 prosenttia kokonaisviljelyalasta unionissa. Ja lopuksi vielä kaksi yli, 29 prosenttia on saa erityissuojelua, kun niillä on erityisiä ympäristöllisiä vaatimuksia. Ja sitten jos ajattelen ähm, ekologisten alojen koostumusta vuodelta 2015. Tämä koskee myös vuotta 2016 ensimmäisten arvioidemme vuo- pohjalta. Eli meillä on 18 erilaista tyyppiä, esimerkiksi kesannot, penkereet, erilaiset metsityshankkeet ja sen sellaiset, joka tapauksessa 2015 ja myös sama koski vuotta 2016, eli lähes 80 prosenttia prosenttia kuuluvat näihin kolmeen erityiseen, eli juuri typpeä sitovat kasvit 39 prosenttia, kesantomaat 38,5 prosenttia ja sitten taas keräjäkasvit 15 prosenttia. Ja jäsenvaltioiden välillä on tietysti huomattavia eroja. Tämä johtuu tietysti jäsenvaltioiden poliittisista valinnoista ryhtyä täytäntöönpanemaan tätä hanketta ja tietysti myös maanviljelijöiden valinnoista, valinnoista tämä johtuu. Tästä voidaan sitten löytää seuraavat pääkohdat, joilla meidän täytyisi yksinkertaistaa ja parantaa täytäntöönpanoa. Ja se tässä sitten näkyykin teidän silmien edessä tuolla kankaalla meidän täytyisi yksinkerta- äh, täsmentää ja selventää sitä, mitä oikeastaan maanviljelijöiltä ja kansalliselta hallinnolta oikeastaan vaaditaan. Tämä liittyy muun muassa maisematekijöihin ja toiseksi me kiinnittäisimme huomiota siihen, että meidän täytyy poistaa turhat tekniset vaatimukset kuitenkin, kuitenkin niin, ettei se vaikuta ympäristöetuihin. Ja lisäksi meidän täytyy miettiä joustavuutta varsinkin sellaisilla aloilla, joilla ei ole suurempaa ympäristövaikutusta. Lisäksi me vaadimme joustavuutta enemmän varsinkin silloin, kun ympäristöedut siitä hyötyvät, jos ajattelemme vaikka jonkun tietyn alueen tai jäsenvaltion topografiaa. Eli nämä ovat sellaisia äh, kysymyksiä, jotka varmasti sitten toisivat hyötyisivät tästä viherryttämishankkeesta aivan erityisesti. Ja sitten neljänneksi meidän täytyy paremmin yhtenäistää tiettyjä erityisvaatimuksia voidaksemme parantaa ympäristötavoitteita, ympäristön etuja tämän hankkeen piirissä. Näistä neljästä prioriteettikohdasta me olemme keksineet eh, se 14 konkreettista keinoa, joita komissio ehdottaa delegoitua säädöstä muuttamaan. Tästä on keskusteltu aika lailla. Kuten tekin sanoitte puheenjohtaja, me olemme järjestäneet neljä asiantuntijakokousta. Parlamentin edustajia ja jäsenvaltioiden edustajia on ollut paikalla. Me olemme järjestäneet myös kaksi eh, kokousta, jossa olemme kuulleet maanviljelijäjärjestelmää järjestöjä ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjä ja olemme myös järjestäneet julkisen kuulemisen. Ja me olemme saaneet sitten tämän paremman sääntelyn piirissä myös oikein paljon palautetta. Näin sitten, jos ajattelemme ekologisia aloja, niin seuraavat ehdotukset olemme tehneet kesannosta siitä, että meillä olisi yhteinen vähintään kuuden kuukauden kesanto vaatimus kalenterivuoden aikana ja, se, ja maanviljelijät voisivat sitten valmistella tätä seuraavaa tuotantovuotta kesannon aikana. Ja sitten jos ajattelemme kerääjäkasveja ja kasvillisuuspeitettä, tulemme ajatteleet poistaa tätä, tämän päivämäärän määrän, joka on ensimmäinen päivä lokakuuta, ja otamme sitten tällaisen vähimmäisaikarajan käyttöön, mm, jotta voimme sitten ottaa järkevämmän mm, aikarajan, koska sitä on joissain ilmastolosuhteissa ja joissain muissa olosuhteissa vaikea noudattaa. Ja sitten me ehdotamme sitä, että myös sitten toisen kasvin päälle kylvämistä pääkasvin alle tarjoaisimme enemmän ja ottaisimme tähän mukaan myös palkokasvit. Ja seuraavaksi, jos ajattelemme typpeä, sitovia kasveja, me olemme tarjonneet tällaista siementen sekoitesta, sekoitusta, koska tähän asti maanviljelijöiden on täytynyt käyttää ainoastaan yhtä tiettyä siemenlajia, mutta nyt maanviljelijät saavat sitten sekoittaa siemeniä toisiinsa, kun kyse on typen, typpeä sitovista kasveista. Ja sitten jos ajattelemme näitä e, tiettyjä e, e, suojakaistaleita ja muita kaistaleita. Me olemme yhtenäistäneet tätä, jos ajattelemme vaikkapa tuotantovaatimuksia, kokovaatimuksia, minkä pituisia näiden kaistaleiden pitäisi olla. Ja me olemme ottaneet tässä huomioon sitten maiseman esimerkiksi vaikkapa pensaat, metsän laitakaistaleet ja sen sellaiset. Me haluaisimme, että olisi yksi koko vaatimus tässä ja leveysvaatimus. Ja me haluaisimme myös yhtenäistää nämä topografiaan liittyvät vaatimukset esimerkiksi tuon noiden pensaiden ja ojien enimmäisleveyden Sama koskee sitten lampia 0,3 hekto, hehtaaria. Eli meillä olisi tällaiset samanlaiset elementit tarjolla kaikille. Me haluamme näin ollen sitten rajoittaa erinäisiä virheiden lähteitä ja myös hämmennystä ja tulkinnan vaikeutta, jota on ollut ekologisten alojen pinta-alan määritelmässä. Tämä on siis kiinnostavampi ja helpompi ja joustavampi tapa toimia ja helpompi erityisesti maanviljelijöiden kannalta. Me ehdotamme sitä, että me joustavoittaisimme myös tätä ekologiseksi alaksi ilmoittamismenettelyä. Me ajattelisimme, että aina voitaisiin mennä tuohon enimmäiskokoon asti. Ja tässä esimerkissä on määrit esitetty sitä, että jos on kyse 20 metristä ekologista alaa, niin sit siitä ensimmäistä kaksi, pari 20 metriä voitaisiin pitää ekologisena alana ja siihen ottaa muutama metri lisäaloja aloja tähän, ala. tähän päivään mennessä tämä ei ole ollut mahdollista. Ja sama koskee sitten nurmialueita tähän mennessä ei ole voinut käyttää 12 metriä. Jos tämä ehdotus hyväksytään, niin myös 12 metriä hyväksyttäisiin. Me ehdotamme myös ähm, ekologisen alan äh, käsitteen laajentamista myös toiseen lisäelementtiin. Tähän mennessä sitä on voinut käyttää ainoastaan yhden kerran, jos me ajattelemme vaikkapa jotakin, vaikkapa pensas ala tai nurmikenttä. Nämä voivat nyt olla myös ekologisten alojen lisäaloja ja näin maanviljelijä voi ne ilmoittaa. Me ehdotamme, että me kiellämme neljän tyyppisellä ekologisella alalla seuraavat aineet, erityisesti kun kyse on kesantoaloista, ja mm, metsäkaist, näistä kaistaleista, jotka ovat metsän lähellä, tai sitten kyse on kerääjäkasveista tai typpeä keräävistä kasveista. Näin me pyrimme sitten paremmin vastaamaan ekologisten alojen tavoitteisiin ja myös sitten parantamaan luonnon monimuotoisuutta. Ja varsinkin jos tutkailemme tätä vuoteen 2015 tai 2016 verrattuna, niin näin on näitä ekologisia aloja käytetty myös tehomaatalouteen ja sehän on täysin tavoitteidemme vastaista ja siksi olemme tehneet tällaisen muutoksen. Ja näin tämän kiellon kestoaika on tuo yhdenmukaistettu esimerkiksi kesantovaatimuksen kanssa. Ja vielä me olemme ottaneet huomioon me olemme ottaneet delegoidussa säädöksessä erityispoikkeuksen myös näille toisen kasvin kylvämiseen pääkasvin alle ja näin tätä kieltoa käytetään ainoastaan ensimmäisestä pääkasvin korjausajasta lähtien. Ja No niin, tässä sitten katsomme näitä viherryttämisen seuraavia askelia päätöksentekoprosessiin on ryhdytty, kun komissio on hyväksynyt ensimmäisen ehdotuksensa tässä vuonna 2017 ensimmäisellä vuosi neljänneksellä. Sitten parlamentti ja neuvosto tutkivat tätä asiaa ja näin sitten viimeistään 2018 voitaisiin saada tämä käyttöön ja jäsenvaltiot voisivat ottaa jotkut osat tätä delegoitua säädöstä käyttöönsä jo vuonna 2017 halutessaan. Ja tähän tulee myös selvitysmuistio, jotta voidaan katsoa, selvitysmuistiossa selvitetään, miten näitä kasvinsuojelumyrkkyjä pitäisi sitten käyttää, käytetään ja myös sitten esitettäisiin muutamia lisäsäännöksiä säännöksiä eri neljälle ekologisen alueen tyypille ja millä tavalla tätä kasvinsuojelumyrkkykieltoa esimerkiksi jäsenvaltiot voisivat valvoa. Näin me sitten olemme sitä mieltä, että ehdotus on suhteellisen tasapainoinen. Se yksinkertaistaa nykyisin voimassa olevia sääntöjä. Niitä on myös maanviljelijän helpompi täytäntöön panna. Ne toimivat myös tehokkaammin ympäristön kannalta ja tämän pitäisi sitten parantaa uskottavuutta ja koko tämän vuonna 2013 hyväksytyn hankkeen, viherryttämisen suorien maksujen hankkeen legitiimiyttä ja se myös sitten vastaa paremmin monivuotista rahoituskehystä. Tästä näistä ehdotuksista on pitkään keskusteltu ja suurin osa asiantuntijoista ovat suhtautuneet suopeasti näihin tekemiimme ehdotuksiin. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, Mamy 12 zgłoszeń, jeśli... Oikein paljon kiitoksia. 15 puheenvuoropyyntöä nämä on jo, vai tuleeko niitä vielä lisää? Hyvä, hyvä. Okay, we can start. No niin, voimme aloittaa. Pan poseudes. Maksimissaan kaksi minuuttia per puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitos komissiolle tämän delegoidun asetuksen muutosten selventämisestä. Tässä on paljon myönteistä, kun katsotaan esimerkiksi näitä vähimmäisaikoja ja tässä nyt pitää tietysti katsoa, mitä mistä vähimmäisajoista on kyse. Me, meillä, meille nämä välikasvit esimerkiksi ovat hyvä idea. Nyt en aikaisemmin, aikaisemmin ole ollenkaan nähnyt, että näin paljon käytettäisiin vuoroviljelyä ja tämä parantaa maaperän laatua. Joten minun mielestäni tätä, näitä välikasveja ei pitäisi katsoa näin kielteisesti. On hienoa, että vainsmapiirteet on otettu huomioon, mutta minulla olisi vielä kysymys komissiolle. Me puhuimme tästä jo maaseuturahaston kohdalla. Tässä on kyse nyt viereisistä pensasaidoista ja ojista, mutta usein on myös kyse tällaisesta pienestä metsäteistä. Pensasaivat aidat eivät välttämättä ole heti vieressä, vaan siinä on kyse siinä saattaa olla välissä metsäsaita. Bayerin maatalousministeriö on esimerkiksi sanonut, että, että, että vesistöjen lähellä ei ole enemmän viheralueita, mutta näillä viheralueilla ei saa saksalaisten sääntöjen mukaan ajaa. Ja jos minä en voi ajaa näillä viheralueilla, niin enhän minä silloin niitä halua. Eli tämä pitää olla käytännönläheistä, 100 metriä pitkä tontti tarvitaan jo kääntymiseen. E, eikä todellakaan palkokasvien palkokasvien ähm, viljelyä saa äh, hankaluuttaa. Meillä on 180 000 hehtaaria tällaista viljelyalaa Saksassa, eikä jos halutaan, että soijaa ei kärrätä tänne Etelä-Amerikasta, niin tätä pitää helpottaa. Minusta on kuitenkin epäparlamentaarista, jos tässä kaikki määrätään yhdessä delegoidussa säädöksessä. Olisi hienoa, jos nämä otettaisiin eri asetuksissa, niin voisimme käsitellä niitä erikseen. Gratulálok a bizottság. Oikein paljon kiitoksia alkuun saaneen onnitella komissiota tästä muutetusta ehdotuksesta. Kahdelta osin varmaan kollegat ovat samalla linjoilla. Eli mitä me emme voi hyväksyä. Ensinnäkin, mitä tulee torjunta-aineiden käyttöön. Joissakin tapauksissa niitä on vain pakko käyttää, ilman ei pärjää. Viittaan pariin kasviin, jos näitä torjunta-aiteita ei käytetä, niin kasveja ei voida suojella laisinkaan. Tämä ei kosketa Viroa, Suomea tai Portugalia, mutta muuten koko unionia koskettava ongelma on esillä. Haluan kiinnittää komission huomion tähän, eli komission pitäisi uudemman kerran harkita asiaa, sillä mielestämme tämä ei ole hyvä asia. Teidän pitäisi pohtia asiaa uudemman kerran. Kiitoksia. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomio. Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen ehdotukseen. On hyvin tärkeää, että saadaan enemmän puita maanviljelyaloille monista eri syistä, mutta ennen kaikkea siksi, että näin voimme torjua ilmastonmuutosta. 50 tai 100 vuotta sitten viljelyalueilla oli paljon enemmän puita kuin tällä hetkellä. Ja tämä olisi, oli siis paljon enemmänkin mahdollisuutta käyttää puita. Ja tässä me olemme käsitelleet tätä peltometsä, meitä peltometsäaloja, ja Erika, minä kävimme Etelä-Ranskassa tätä tarkastelemassa. Se voi myös lisätä tuottavuutta ja tarjota samalla tavalla työllisyyttä kuin maanviljelijöille. Se antaa myös maanviljelijöille mahdollisuuden monipuolistaa. Ja sitten mm, torjunta-aineiden käyttö ekologisilla aloilla koko pointtihan ekologisilla aloilla olisi vähentää torjunta-aineita, joten ei tässä pidä tästä perääntyä. Ja sitten sateet. Ilmastonmuutoksen takia monilla viljelyalueilla tulee vielä rankempia sateita ja viljelyalueille tulee usein näitä rankkasateita, joten vesi, veden hallinta on tärkeä tekijä. Se, mitä viljellään, voi vähentää erosiota tai, äh, tai äh, maaperän liettymistä. Olemme nähneet tämän yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta tämä pätee myös kaikilla. Kaupunki Eurooppa nimittäin tukee maaseutu Eurooppaa ja maaseutu Eurooppa vaatii tiettyjä asioita maanviljelijöiltä. Tässä on tietyt linkit olemassa. Monet asiat tässä luettelossa ovat sellaisia asioita, joita, joita kaupunki Eurooppa haluaa maaseutu Euroopalta näin tukien vastineeksi. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitokset äh, lyhykäisesti. Jos nyt yksinkertaistamisesta aina voi tietysti iloita, niin kuitenkin epäilen kovasti tätä ehdotusta maan viljelijänä ymmärrän, miten hirveän vaikeaa näihin vaatimuksiin on oikeastaan vastata. Neuvoston johtopäätökset vuodelta 2013 helmikuulta, niin ne ei pitäisi vaikuttaa tuotantomahdollisuuksiin eurooppalaisessa maataloustuotannossa. Tosin tämä ehdotus, joka meille nyt on esitetty, itse asiassa menee paljon pidemmälle tässä esitetään yksinkertaistamista kylläkin, mutta se johtaa meidän tuotantoamme proteiinikasvien tuotannon huomattavaan vähentämiseen. Ja mehän kuitenkin joudumme tuomaan näitä kasveja vaikka kuinka paljon muualta, että mm, valkuainekasveja. Valkuaine, ja sen takia on ikävää, että tätä aluetta taas, tuotannon alaa taas ajetaan ahtaalle. Mielestäni olisi parempi päätyä siihen tilaan, että maanviljelijät voisivat tukea tätä. Ei tässä oikeastaan montakaan asiaa ole vielä saatu ratkottua. Oui, merci, euh, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana täydentämiseksi sille, sen täydentämiseksi, siis mitä jo sanottiin. Jotkut meistä osallistuivat jo edellisiin uudistuksiin. Tämä on tärkeää työtä. Ja minä omassa ryhmässäni olen puolan ennen kaikkea viherryttämistä. Mutta nyt ei ole ollut mennyt tarpeeksi aikaa, jotta voisimme arvioida näitä vaikutuksia. Tilanne on monimutkainen, eli aikaa ei ole ollut tarpeeksi, mutta silti ehdotetaan tiettyjä toimenpiteitä, joilla muutetaan viherryttämistä. Ja tätä ehdotetaan delegoituna asetuksena, joten parlamentti ei pysty osallistumaan täysin, sillä voimme katsoa, sanoa vain kyllä tai ei. Jos lähdetään uudistamiseen, niin silloin kyllä delegoitu asetus aliarvioi tai kyseenalaistaa parlamentin roolin. Ja sitten kaiken lopuksi on maanviljelijät. Ei voi voida näin nopeasti sitten taas ehdottaa suurta muutosta, joka kyllä yksinkertaistaa, mutta joka taas muuttaa asioita. Ranskassa esimerkiksi tuet vuonna 2015, vuoden 2015 tuki, joka ei ole vielä täysimääräisesti maksettu, Tiedän, että, että tässä on tietty, tietyt ö, aikomukset takana, mutta ei ole mm, otettu kaikkea huomioon. Pitäisi kyllä yksinkertaista, mutta entä sitten torjunta ainoiden kielto ekologisilla alalla, ekologisilla aloilla? Tämä ei ole mikään pikkumuutos. Tämä, on, ollaan sanottu, että tämä saattaisi vähentää proteiini- tai kasviproteiinien viljelyä. Eli tämä siis rajoittaa tällaista viljelyä. Tämä siis todellakin koskee strategista alaa yhteisessä maatalouspolitiikassa. Mielestäni ei voida hyväksyä, että tätä ehdotetaan tällaisella delegoidulla sään asetuksella, johon parlamentti ei voi vaikuttaa. Oui, monsieur le président, effectivement. Niin, kiitokset. Tosiaan delegoitujen säädösten uudelleen tarkastelu on tietysti hyvin merkittävää, koska kun käy tuolla tapaamassa maanviljelijöitä, niin he ovat kyllä vähän ulalla ja toivovat tosiaan joustavoittamista. Ja Totta kai me haluamme viheröittääkin, mutta sitten on kuitenkin kaikenlaisia erinäisiä vaatimuksia ja aina kun niitä on liikaa, niin ei päästä puusta pitkälle. Näin meidän tosiaan täytyy joitain kriteereitä helpottaa ja joustavoittaa. Tosin täytyy muistaa, että alueet ovat kovasti toisistaan eroalla, eroavaisia. Tällaiset ö, matalat alueet ovat täysin toisenlaisia kuin vuoristoalueet tai merialueet ja niin poispäin, eli täytyy nyt jollain tavalla jättää vähän annetaan pelivaraa myös jäsenvaltioille, jotta ei tehtäisi sellaisia huomattavia virheitä, joita on tehty. Ranskassakin on näitä virheitä tehty äsken juuri, Amarjö kollegani viittasikin tähän. Ja jos ajattelemme vaikkapa tätä kasviproteiinikysymystä, sehän on merkittävä asia ja täytyy tosiaan tarjota myös mahdollisuus kasvattaa omille eläimilleen syötävää. Tämä koskee siis yhdistelmäviljelijöitä, niitä, jotka sekä kasvattavat karjaa että viljelevät. Ja ja sitten täytyy ottaa myös tuo välikasvi mm, kysymys tässä yhteydessä huomioon, koska niitä voidaan myös käyttää karjan ravintona. Eli tässä nyt näyttää vähän olevan vielä mustasta laatikostakin kyse. Kiitos. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja. Maatalous on useampaan otteeseen osoittanut, että se puoltaa ympäristön suojelua, se suhtautuu siihen vakava mielisesti, mitä tulee näihin delegoituihin säädöksiin, niin niissä mainitaan monia asioita, jotka johtavat helpottavaan tilanteeseen ja yksinkertaistamiseen. Minun kannaltani tärkeintä on myös se, että nämä ekologiset alat – saadaan sovellettua 80 prosenttiin peltoalasta. 231 000 hehtaaria kuuluisi ekologisen alan ja siitä 50 000 hehtaaria suurin palkokasveihin eli sojaan, herneisiin ja muihin niin ei se mikään vähäpätoinen osuus ole. Tämä positiivinen muutos valkoiskasveihin liittyen näyttää kuitenkin vesittyvän, jos emme huomioi tarpeen mukaan tapahtuvaa kas, kasvien kasvattamista. Jos 85 prosenttia ekologisesta alasta käsitetään siinä torjunta-aineen, niin eihän se tietenkään pidä paikkaansa, mutta mehän tarvitsemme juuri valkokasveja juuri valkuaistarpeen kattamiseksi, niin tarpeen vaatiessa pitää olla mahdollista käyttää alaa myöskin toisin. Ja kysyisinkin, että mitä komissio tässä oikein perään kuuluttaa, jos torjunta-aineita ei sallittaisiin ekologisilla aloilla? Tämä kielto, sekö mukamas yksinkertaistaa viherryttämistä? Siitähän loppujen lopuksi on kyse, eli viherryttämisen yksinkertaistamisesta. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minä ensiksi tahtoisin komission suuntaan Piehbaskulle sanoa, että delegoitusäädös sinänsä voi olla hyväkin, mutta nyt tässä on vähän turhankin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ryhdytty. Ja aika pian, on aika pian esitetty tällainen ehdotus. Emmehän me voi mitenkään arvioida viherryttämisen tuloksia kaikissa jäsenvaltioissa noin vain yhtäkkiä näin lyhyen ajan jälkeen. Kuitenkin Pidän tätä uudelleen tarkastelua hyvänä, mutta kiinnitän huomiota muutamiin erityiskohtiin tässä ehdotuksessa, varsinkin siihen, miten artikla 45 sen kappale 2, 9 ja 10 esittävät asian ja myös vastaavan artiklan 45 kohta 7. Näiden kieltojen esittäminen juuri tämän artiklan kohdissa, jotka äsken mainitsin, itse asiassa on erikoinen, koska se voisi olla agronomisesti maatalouden kannalta merkittävä, mutta myös taloudellisestikin merkittävä, jos ajattelemme typen, typeä sitovia kasveja, jotka ovat ympäristölle hyödyllisiä täytyy muistaa kuitenkin myös se, että se mikä on ympäristölle hyödyllinen kasvi ei välttämättä aina saa sitten luomutuotantomerkintää kuitenkaan, mutta tätä täytyy sitten miettiä yhdessä erityisesti artiklan 45 tehtyjen muutosten valossa. Periaatteessa on hyvin merkittävää tietenkin vähentää kasvihuonekaasuja ja sen pääsyä ilmaan ja niin poispäin, totta kai meidän täytyy yksinkertaistaa tätä tilannetta, mutta nyt näyttää siltä, että tämä vain monimutkaisuu, koska millä kumman keinolla me sitten valvomme näitä kaikkia uusia ehdotuksia. Voisit, voitaisiin esiä jonkinlaisia väliaikais, välikeinoja, jonkinlaisia muita ratkaisuja, vähän lievempiä ratkaisuja, jotka sitten myös taloudellisesti ja maatalouden kannalta toimisivat paremmin. Kiitos puheenjohtaja. Minulle YMPn joka on oikeastaan vain tällainen illuusio. Se riippuvuutta viljelijöille riippuvuutta tuista, mutta se altistaa heidät myös kansainväliselle kilpailulle. Euroopan unioni on aina halunnut viherryttää YMPtä, mutta tilintarkastustuomioistuimen mukaan on vaikea arvioida etuja se olisi kuitenkin tärkeää, sillä tämä on hyvin kallista. Viljelijöitä siis viljelijöitä vaaditaan viherryttämistä, mutta tämä ei ole hyvä ratkaisu. Viljelijät haluavat vain selviytyä päivästä toiseen. Ja ympäristön suojelu riippuu myös maanviljelystä, mutta pitäisi antaa viljelijöille vapaaehtoisia keinoja ottaa käyttöön uusia metodeita, metodeja. Nyt kuitenkin prioriteettina on hintojen nostaminen, joten minulla on kaksi kysymystä. Mitkä ovat teidän ehdotuksenne markkinoiden sääntelemiseksi ja sen välttämiseksi, että maanviljelijät joutuvat polkumyynnistä kärsimään ja tuotteiden viennistä todella alhaisin hinnoin? Bardzo dziękuję. Pani poseł Petir gospodine predsjedniče. E, zahvaljujem komisiji na... Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Tavoitteenahan on yksinkertaistaminen juuri viherryttämismääräysten osalta. Tarkoituksena ei ole tiukentaa määräyksiä entisestään. Kuten kollegat ovat täällä todenneet, niin tietyillä aloilla määräyksiä on muutettu ja se on tuonut mukanaan uusia rajoitteita maanviljelijöille, kuten esimerkiksi torjunta-aineiden käyttö, mahdollisuus ekologisilla aloilla ja kesantomaan jaksoa on muutettu Kahdeksan viikkoon. Useammat jäsenvaltiot ovat pyytäneet komissiota olla puuttumatta torjunta-aineiden käyttömahdollisuuksiin ja muihinkin määräyksiin ja pitämään kiinni ku, kuuden kuukauden kriteeristä kesantomaiden osalta. Me uskomme, että tarvittaisiin tiettyjä valvontajärjestelmiä järjestelmän yksinkertaistamiseksi. Olen aika lailla huolissani tilanteesta, sillä jos katsotaan nuorille viljelijöille tarkoitettuja maksuja, niin oikeushenkilöt ovat samalla viivalla luonnollisten henkilöiden kanssa. Tämähän johtaa väärinkäytösten mahdollisuuksiin. Meidän täytyy pitää erillään nuoret viljelijät, aloittelevat viljelijät ja sitä kautta sitten puuttua maksuihin. Kiitos puheenjohtaja. On suorastaan aina ilahduttava, jos komissio pyrkii yksinkertaistamaan lainsäädäntöään on hyvä myös tietysti kuulla aina maanviljelijöitä ennen tätä. Minun käsittääkseni tässä on esitetty aika vähän kunnianhimoisiakin ehdotuksia yksinkertaistamisen kannalta. Jos ajattelen vaikkapa kesantoa, joka nyt on päätynyt tähän viherryttämisen piiriin. Jos ajatellaan vaikkapa viittä vuotta jo ja tuomioistuimen esittämää päätöstä e, kesannosta, pysyvästä nurmesta ja laidin, laidun alueesta ja siitä, että hän voisi, maanviljelijä voisi muuttaa tämän tämän alueen käyttöä johonkin näistä mainitsemistani suunnista, hänen täytyy aina tehdä uusi ilmoitus. Tämä vaikuttaa aika hankalalta järjestelmältä ja näin, tämä ehdotus saattaisi yksinkertaistaa maanviljelijän elämää, mutta sitä täytyy sitten käytännössä vielä tutkia. Ja sitten ajatellaan vaikkapa näitä eri kaistaleita ja niiden leveyksiä, pensasaitojen leveyksiä ja ojien ja muiden vastaavien leveyksiä. Miten komissio on ajatellut valvoa tätä? Ne jos ajatellaan niin sitten, että joku maanviljelijä esimerkiksi päättää sitten ähm, istuttaa puita tälle kaistaleelle sen takia, että se on esimerkiksi maavyörymän takia vaarassa suistua äh, eri suistua pitkin ähm, vuoren rinnettä. Miten tällaiset muutokset vaikuttavat? minun käsittääkseni tällaiset nyt tehdyt muutokset eivät välttämättä helpota maanviljelijän elämää, jos ne eivät käytännössä toimi. <clears throat> Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, haluaisin muistuttaa, mikä entis, tai edellisen maatalouspolitiikan uudistuksen tavoite oli viherryttämisessä, nimittäin me halusimme tehdä tämän ympäristön takia ja luonnon monimuotoisuuden takia. Jos katson nyt tätä aivan tarkasti, siis mitä tästä ensimmäisestä arviosta on tullut tuloksi, niin, niin nämä luvut ovat oikeastaan pelkkää kuppua. Jopa 90 prosenttia mukaan olisi viherryttämistoimien alaisuudessa ollut. No ei todellakaan tällaista viherryttämistä ole tehty ei ole tehty oikein minkäänlaisia viherryttä, viherryttämistoimia. E, hyvä Albertes, kun katson näitä toimenpiteitä, niin tässä on kyse vain kaunistelusta. Ja kun nyt puhutaan tällaisesta suuresta kulttuuritaistelusta, sillä kaksi ja puoli prosenttia alasta nyt ei joutuisi kemiallisen käsittelyn kohteeksi enää, niin en kyllä voi tätä ymmärtää. Se, joka sanoo, että palkokasvia ei voi viljellä ilman torjunta-aineita, niin haluaisin kyllä suostella lähtemään paikan päälle ja katsomaan sitä, että kyllä se aivan mahdollista on. Täällä puhutaan soijasta, mutta mutta myös esimerkiksi herneistä, ja niitä voidaan kyllä puhu, hyvin viljellä ilman torjunta-aineita, joten kyllä minusta on hieman noloa, jos täällä sanotaan, että no ei mitään pystytä ilman kemiallisia torjunta-aineita tekemään. Minä siis tuen kaiken kaikkiaan komission ehdottamia toimenpiteitä, että ne ovat kyllä hyvin tarkoituksenmukaisia. Ehkä näin voidaan maatalousuudistuksesta jotakin edes pelastaa, jolla piti ympäristöä jotenkin suojella. Paljon kiitoksia. Niin, tämähän sopii mainiosti tähän puheenvuorojen järjestykseen, sillä minä olen aivan toisella linjoilla. Mitä tulee torjunta-aineiden käyttöön ekologisella alalla, herneiden kasvatusalalla? No, siihen me puutuimme ja me toivoisimme, että komissio huomioi sen, että kun valko, valkoisaine kasvi kasvatetaan, niin se on sitten positiivinen puoli muualla. Meidän täytyy katsoa tätä globaalisti, tätä mm, ekologista kasvatustoimintaa. Minun mielestäni tässä, mitä tässä on esitetty, niin on aika lailla epäloogista, sillä aikaisemmin tässä todellakin yritettiin varmistaa, että ekologisella alalla voidaan myöskin valkuaiskasveja kasvattaa. Niin kuin sitten sanoitte näihin no, maisemapiirteisiin liittyen, kaistalliseen liittyen, niin te ehdotatte maksimileveyttä. Miksi ette voi sanoa vain, että vähintään 10 metriä, jos se on 15 metriä leveä, niin sitten saa 15 metrin mukaan maksuja. Eikä tässä ole mikään pakottava seikka, eli että 10 metriä on ja sillä pysyy. Ja sitten muutama kysymys. Jos pohditte asiaa, niin voidaanko valiokuntamme kommentit huomioida delegoituissa säädöksissä vai oletteko sitä mieltä, että tämä on vain infotilaisuus ja sillä selvä? Eli että delegoitussäätös olisi jo kiveen hakattu. Ja sitten toinen kysymys. Onko mahdollista, että delegoitussäädös se voitaisiin jakaa ikään kuin 14 alasäädökseen vai onko tältäkin osin päätökset tehty jo komissiossa? Okei. Te dwa ostatnie pytania mają Oikein paljon kiitoksia. Sitten vielä kaksi. Nämä kaksi viimeistä kysymystä, niin ne olivat poliittisia luonteelta, niin kuin sanottiin. Ne niin, Mr. Flanagan. Mr. Flanagan. Edustaja Flanagan. Sorry. Odotin vain kuulevani niin nimeni. Niin kiitos paljon tästä. On totta kai kaikki, no ei nyt ihan kaikki, mutta olisi tärkeää tehdä maanviljelijöiden e- elämästä helpompaa. Se olisi hyvä idea, sillä tuelema on nyt niin monimutkaista, että monet viljelijät pelkäävät herätä edes aamuihin, kun tulee kaikenlaisia haasteita eteen. Minun kokemuksen mukaan on hieman outoa, että nyt tässä nopeasti kiirehdetään pilarin yksi yksinkertaistamisen, vaikka alat pilarin kaksi alalla, siellä ei kiirehty yksinkertaistamista, vaikka siellä on monimutkaisempia järjestelmiä ja siellä on paljon enemmän potentiaalia luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden kannalta. Joten mietin vain, milloin pääsemme, päädymme yksinkertaistamaan näitä tukia köyhemmille viljelijöille. Siellä pilari kaksi alla olisi myös paljon tehtävää, vaikka on hienoa, että tähänkin yksinkertaisesti ryhdytään. Ja sitten hampusta vielä, mistä siinä on, sen yksinkertaistamisessa on kyse. Ja sitten kollega Brennanin puheisiin siitä, että kaupunkilaiset tässä nyt rahoitetaan, maa, ra, kaupunkilaiset rahoittavat maaseutuasukkaita tässä. No minun maassani ei ole paljonkaan kaupunkeja, ei ole kyllä hyvin avuoliasta, jos on tällainen tilanne, jossa on monimuotoista viherryttämistä. Toinen viljelijä saa 333 euroa viherryttämiseen ja viereinen viljelijä saa vain 100 euroa viherryttämiseen ja joutuu tekemään, tekemään saman, samat asiat samalla tuella. Tämä on, on kyllä mielenkiintoista myös budjetin valvontavaliokunnan kannalta. Mitä tälle voitaisiin tehdä? Tämä kyllä kyseenalaistaa meidän tavoitteemme. Ja sitten viimeiseksi ei-viljelykelpoisilla aloilla on sellaisia luontepiirteitä kuten puut, esimerkiksi niistä voi saada rangaistuksia. Minun mielestäni se on hieman ristiriitaista, kun me mitä tiedämme, mitä tiedämme nyt metsäpelta-aloista. Me tiedämme, että ne estävät tulvia, ne keräävät ö, tai ö, keräävät typpeä. Miksi tällainen ristiriita on? Toisaalta sanotaan, sanotaan että, ö, että no, ne pitäisi niitä pitäisi päästä eroon, ja, mutta toiset sanotaan, että me kiudemme teistä eroon, niin jos haluatte ne pitää. Eli yksinkertaistamista on oikeasti, kiitos. Paljon kiitoksia. Niin ette katsoneet laisinkaan tänne päin, eli ette huomanneet, että puheaikani oli jo umpeutunut aikaa sitten. Kollega Köstinger. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Mitä tulee yksinkertaistamisehdotuksiin, niin pidän niitä tervetulleina, sillä uskon, että on erittäin tärkeää pyrkiä vähentämään byrokratiaa entisestään. Saanen vielä viitata öko- ekologiseen alaan ja torjunta-aineiden käyttö niillä. On aika lailla häpeällistä, että kollega Hoisling aina kritisoi kaikki pienimmätkin ehdotukset ja edistysaskeleemme. Varsinkin maanviljelijät eivät ansaitse tällaista käsittelyä. Vuodesta 2013 on tapahtunut paljon, joten nyt on välillä myöskin kiitoksen aika. Maanviljelijät kautta Euroopan ovat joutuneet sulattamaan vaikka ja mitä ja toimimaan käytännössä, mitä paperille on kirjattu. Joten en todellakaan voi ymmärtää sitä, että hyviä ja toimivia toimenpiteitä vain kritisoidaan. Ja sitten vielä yksi asia. Edustan maata, joka on riippuvainen valkoaiskasveista, joita ei ole geenimuunnellisesti tuotettu. Kysyisinkin komissiolta, että missä määrin, minkälainen ero on kotimaassa tuotettuun, EU-ssa tuotettuun ja Euroopan unionin alueelle tuotetun valkoaiskasvien määrä, eli mikä tämä suhde on. Oikeastaan me olemme oikeassa väitteissämme ja tämä pätee myöskin typesidota kasveihin ja minkälainen vaikutus sillä on maaperän tilaan ja muihin asioihin. Ja sitten jos katsotaan tämän hetkistä vallitsevaa tilannetta, niin kuin kollega Brennan aivan oikeutetusti totesi, ongelma on valtaisa ja siitä keskustellaan kiivaasti, mutta jossain vaiheessa vain on pohdittava sitä, että voivatko maanviljelijät ylipäätään hyväksyä enää EUta ja sen soveltamaa politiikkaa, sillä he eivät pysy enää perillä eivätkä kärryillä näistä poliittisista käänteistä, joten komission kannattaa tarkkaan miettiä, mitä tekevät. Tässä pitää olla rehti ja suoraselkäinen ehdotuksissa, eikä lähteä ihan vain teoreettisesti jotain ehdotuksia perustelemaan. Meidän täytyy katsoa mikä on se lopputulema käytännössä ja minä uskon, että siltä pohjalta voidaan myöskin hyvä lopputulos saada aikaiseksi. Kiitoksia poglądów komisji także następuje na naszym spotkaniu. Niin. Me tietenkin huomioimme aina, mitä komissio tekee. Me olemme suoraan yhteydessä myöskin maanviljelijöihin. Kollega Hoibu. Kiitos puheenjohtaja. Minä en kuullut Martinin puheenvuorossa sitä, että hän mustamaalaisi kaikkea. Minun mielestäni hän sanoi, että hän hyväksyy suuren osan komission ehdotuksesta. Minä olen samaa mieltä. Nyt me pystymme näkemään, mikä on ollut vaikeaa, mikä ei ole toiminut. Siis, että onko pensasaidan viimeinen äh, neliömetrit niin tai niin järjestetty, mutta mutta minun mielestäni terveitä-aineet ekologisilla aloilla ovat kyllä ristiriitaa, sillä tässähän puhutaan todellakin nyt ekologisista aloista ja tässä puhumme, eh, tässä puhumme siis proteiinin tuotannosta ekologisilla aloilla ja tässä meillä on siis erityinen vastuu ja sanon uudelleen, torjunta-aineet eivät voi olla muuta kuin ristiriita ekologisilla aloilla. Ja itse asiassa soijaa voidaan viljellä myös luomuna. Luomusoijaakin on olemassa, sitä voidaan siis viljellä myös muullakin tavalla. Eli meillä on tässä erityinen vastuu. Ja tästä herää myös toinenkin kysymys. Paljonko soijaa me tarvitsemme Euroopassa ylipäänsä? Pitääkö lihan tuotantoa kasvattaa, jotta tarvitaan vielä enemmän tonneja? Eihän eurooppalaisilta viljaloilta tätä kaikkea voi edes saada. Joten meidän pitäisi puhua myös siitä, miten me lihantuotannossa toimimme. Mutta torjunta-aineet näillä ekologisilla aloilla, niiden suhteen komissio tekee tässä oikean askeleen, kun se kieltää ne, sillä emme voi kyllä ulospäin perustella sitä, miten tämä olisi mukaan erityisen ekologinen ala. Ja sitä paitsi komissio on ottanut tavoitteeksi ympäristöä kunnioittavan elintarviketeollisuuden, jos olemme johdonmukaisia, niin kyllä meidän pitää luopua suuresta torjunta-ainemäärästä. Ja silloin nämä ekologiset alat voivat olla tässä hyvä koe, kokeiluprojekti. No niin, etenemme seuraavalla tavalla. Komission ehdotus on tietenkin askel oikeaan suuntaan, aivan oikeasti, mutta meidän odotuksemme ovat tietenkin vielä suuremmat. Me peräänkuulutamme yksinkertaistamista ja nyt, jos koskaan, komissio voi osoittaa selkeästi juuri ennen uudistusta, että töitä tehdään jo tässä vaiheessa ja yksinkertaistamisen tielle on lähdetty. Aina tietenkin täytyy huomioida vallitseva kilpailutilanne ja pitää pohtia, että täytyykö soijaa tuoda unionin alueelle. GMO, soija, siihen tarvitaan paljon torjunta-aineita, vai käytämmekö niin sanotusti kotimaista soijaa, meidän valkuaiskasveja, joita ei ole geenimuunneltu Se tarkoittaisi, että syntyisi näillekin kasveille omat markkinat. Mutta se edellyttää myöskin kemikaalien käyttöä jossain määrin. Täällä todettiin, että kemikaaleja ei tarvita laisinkaan. Mutta oli miten oli, meidän täytyy tietää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ja eli että tämä on ikään kuin täydennyksenä muille kasveille. Ja mitä tulee sitten välikasveihin, ja tämä mainittu 15. lokakuuta määräaika, joka tulisi poistaa. Tietenkin tässä täytyy huomioida sen hetkinen vallitseva tilanne – ja siltä pohjalta täytyy lähteä arvioimaan kysymystä, joka liittyy tähän 15. päivään lokakuuta. Pohjois-Euroopassa ehkä parempi ajankohta olisi syyskuun puolella. No niin, pääjohtaja, olkaapa hyvä. Teillä on jonkin verran aikaa, sitä ei tarvitse käyttää tietenkään viimeistä minuuttia myöten hyväksi, mutta olkaa hyvä. Merci monsieur le président et merci donc à tous les intervenants. Kiitokset kaikille, jotka ovat kommentoineet tätä. Kiitos kysymyksistä ja ajatuksista delegoidusta sää, delegoituun säätökseemme. Totta kai tämä viherryttämispolitiikassa on merkittävä asia. Ja tähän viimeisimpään puheenvuoroonne puuttuisin ensiksi ja yksinkertaistamiseen. Näin ollen on selvää, että kun viime kerran yhteistä maatalouspolitiikkaa yksinkert- uudistimme, se monimutkaisesti sitä, tahroimme kunnianhimoisesti ja tehokkaasti sitä ohjailla, puhua myös ruokaturvallisuudesta, elintarviketurvallisuudesta, luonnonvarojen suojelemisesta, alueellisesta monimuotoisuudesta ja sen säilyttämisestä ja niin poispäin. Eli me olemme ikään kuin monimutkaistaneet tämän politiikan täytäntöönpanoa ja on selvää, että ihan nopeasti sanon nyt vuodesta 2013 esimerkiksi sen, että tästä yksinkertaistamisesta on tullut komissiossa pääperiaate ja varsinkin maatalouspuolella, ja me olemme todellakin halunneet koko poliittista toimiarsenaalia yksinkertaistaa ja myös sitten yksinkertaistaa valvontaa. Me olemme puhuneet myös toisesta pilarista ja myös ottaneet käyttöön tällaisia ennakoivia tarkastusmahdollisuuksia. Ja näin ollen sitten teemme työtä myös tämän delegoidun säädöksen pohjalta ja tosiaan kiinnittäisin huomiota siihen, että tällä delegoidulla säädöksellä tähdätään selkeämpään ja yksinkertaisempaan viherryttämispolitiikkaan. Tämä kävi ilmi monissa eri puheenvuoroissa ja myös sitten maatalousjärjestöjen puheenvuoroissa, hallinnon puheenvuoroissa ja näin sitten on kuitenkin kuultu myös sitä ääntä, että viherryttämishanke ei ole ollut riittävän kunnianhimoinen ja se on ollut liian monimutkainen. Sitä eivät maanviljelijät ole pystyneet ryhtymään täytäntöön panemaan ja siitä syystä tässä delegoidussa säädöksessä me olemme halunneet puite, puitteistoja kehystä yksinkertaista ja myös viherryttämispolitiikkaa sen kautta teho, tehostaa. Näin sitten kaikki voisivat voittaa. Maatalous, maataloustuottajia voisi myös sitten tuntea löytäneensä oman paikkansa ja hänen jokapäiväinen elämänsä myös helpottuisi, mutta ympäristötulokset samalla paranisivat. Kaksi vuotta me olemme kuitenkin tehneet nyt työtä maataloustuottajien kanssa, myös ympäristöalan kansalaisjärjestöjen kanssa tosiaan erilaisin kuulemismenettelyin saadaksemme nämä ehdotukset aikaan. Me olemme järjestäneet myös julkisia julkisen kuulemistilaisuuden. 3000, reilut 3000 vastausta saimme, 80 prosenttia näistä vastauksista oli peräisin maataloustuottajilta joten olemme me kyllä pyrkineet ottamaan huomioon ja kuuleviin korviimme kaikki eri alan toimijoiden toiveet mm, parhaimmalla mahdollisella tavalla. Ja näin sitten olemme tosiaan pyrkineet tekemään näitä yksinkertaistamisehdotuksia ja tehokkuusehdotuksia myös. On toki selvää, että delegoidut säädökset saattavat vaikuttaa ilmaantuneen suhteellisen varhain. Tosin komissio on jo vuonna 2014, kuten sanoinkin, on sitoutunut tekemään tällaisen uudelleenarvioinnin ja valvo, to, to, tarkkailla tilanteen kehittymistä vuonna 2015 ja 2016 ja sitten tämän jälkeen yksinkertaistamme ja tehostamme menettelyä ja korjaamme virheitä joka tapauksessa on aina esitetty, että tämä, tässä tehdään delegoitusäädös, joka viittaa perusasetukseen. Ja näin toimitaan sitten keskipitkällä aikavälillä maatalouspolitiikan piirissä. 2000, ja sitten aina vuoden 2020 jälkeen, jolloin on tiedossa uusi maatalouden tarkastelu. Ja näin olen kuullut monia kommentteja siitä, miten tämä vaikuttaa typpiä sitoviin kasveihin ja sitten puolestaan valkuaiskasveihin. No tähän, tässä kiinnittäisin huomiota siihen, että unionin proteiinikasvintuotantokysymys on tietysti hyvin merkittävä. Tämä täytyy erottaa kuitenkin eh, ekologisista alueista. Ja me havaitsemme kyllä, että kolmessa vuodessa typpiin, typen typpeä sitovien kasvien määrä Euroopan unionissa on kohonnut ja näin tämä liittyy erilaisiin välineisiin ja erilaisiin tukiin, jotka on toisessa pilarissa määritelty erityistoimina. Joten täytyy nähdä selvästi ero tämä tukipolitiikka, jota ohjaamme tuohon kasviproteiinien kasvattamiseen ja sitten taas taloudellisen ja ekologisen alan politiikkaan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Ja sitten jos ajattelemme näitä torjunta-aineita ja niiden käyttöä näillä ekologisilla alueilla, torjunta-aineiden käyttö on tietysti täysin vastoin esimerkiksi veden, äh, suoj, vesien suojelua ja, ja, ja maaperän suo, laadun parantamista ja niin poispäin. Tässä puhutaan ainoastaan ekologisista aloista, eli ainoastaan niistä viljelyaloista, jotka kuuluvat juuri tämän ekologisen alan käsitteen piiriin. Jos äh, ajattelemme typpeä sitovia kasveja, niin tämähän koskee ainoastaan niitä tyyppejä äh, äh, sitovia kasveja, jotka kuuluvat näihin ekologisiin aloihin ja joiden tarkoituksena on nimenomaan tuottaa palkokasveja syötäväksi ja sitten tilanne on toinen, jos kyse on karjan ravinnoksi tarkoitettavasta kasviproteiinista ja onhan olemassa tähän vaihtoehtoisia menetelmiä suorittaa valvontaa, erilaisia terveystarkastuksia ja sen sellaisia. Sitten on olemassa myös kiertoviljelyä ja muuta vastaavaa, jonka kautta voidaan näitä erilaisia ongelmia, jotka liittyvät torjunta-aineiden käyttöön tiettyjen kasvien yhteydessä ei ole täysin ylitsepääsemätön ongelma. Ja toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota tähän yksinkertaistamiseen kasvinsuojeluaineiden käytön kiellolla. Tätähän on, tämähän on käytössä jo luomutuotannon puolella toisessa pilarissa ja ympäristö lainsäädännössä 15 valtiota jo nykyisellään on estänyt tällaisten, tällaisten aineiden käytön lyhyt äh, kiertoviljelyssä ja jotkut valtiot ovat kieltäneet sen myös välikasvien käytössä, esimerkiksi Saksa välikasvien käytössä ja sitten Belgia ja Alankomaat myös välikasveille ja myös Belgia typpeä sitovien kasvien osalta on tämän kielon ottanut käyttöön, joten tämä ei ole täysin tuntematon asia myöskään valtion valvonnan kannalta ja komissio haluaa ainoastaan yksinkertaistaa tätä valvontaa myös tässä on kyse hallinnollisesta ilmoitusmenettelystä myös ja sitten tällaisesta visuaalisesta tarkastuksesta, joka toteutetaan paikan päällä. Ja näin sitten pyrimme palvelemaan luonnon monimuotoisuutta, mutta myös joustavoittamaan valvontamenettelyä varsin laaja-alaisesti. Me olemme pyrkineet myös johdonmukaistamaan tiettyjen kieltojen käyttöä aikarajoihin nähden, ja tässä palaan taas näihin, näihin keräjäkasveihin, joiden raja-aika on kahdeksan viikkoa. Ja torjunta-ainekielto lasketaan vastaavalla tavalla suhteessa tähän kahdeksan viikon aikaan. Joissain valtioissa tässä, tämä saattaa olla kymmenen viikkoa, joissain 12 viikkoa, eli jokainen jäsenvaltio sitten päättää tämän johdonmukaisesti suhteessa määriteltyihin päivämääriin. No sitten sitten kiinnittäisin huomiota delegoidun säädöksen keskustelutilanteeseen. Tästähän keskustellaan työryhmissä parlamentissa ja neuvostossa jo heinäkuusta lähtien. Myös kansalaisyhteiskunnan kanssa on asiasta keskusteltu. Asiasta on puhuttu Agri-pääosastossa komissiossa, sitten neuvostoon tästä asiasta jo keskustellut, joten me olemme kyllä ottaneet riittävästi käyttäneet aikaa kuullaksemme kaikkia osapuolia emmekä ole liiemmin kiiruhtaneet. Eli tämä delegoitu säädös ensimmäisen vuosipuoliskon aikana todennäköisesti tulee hyväksytyksi ja olemme ottaneet kyllä kaikki ehdotukset ja tänäkin iltana esitetyt kysymykset huomioon ja otamme sitten nämä vielä uudelleen esille hyväksymisprosessissa tämän ensimmäisen vuosi neljänneksen aikana. Tässä puhuttiin myös peltometsistä ja minä äh, tosiaan kiinnittäisin huomiota siihen, että me haluamme tukea peltometsiä toisen pilarin kautta ja tätä on siis myös suosittu ja sitten ja ekologisten alojen kautta on mahdollista toimia myös ensimmäisen pilarin kautta. Siellä tietysti on tietyt rajat olemassa tuotannon jatkuvuudesta e, tietyllä hehtoarialueella ja niin poispäin, mutta ei tämä välttämättä missään tapauksessa estä suorien tukien käyttöä ensimmäisessä pilarissa tiettyjen rajoitusten sisällä tietenkin, mutta tätä tässä kuitenkin kiinnittäisin huomiota myös toisen pilarin yksinkertaistamiseen, johon esitettiin kysymys. kysymys. Me olemme miettineet yksinkertaistamisen vaikutuksia toiseen pilariin jo alustavasti, mutta tämä vaikutusten arviointi vielä sitten jatkuu, eli tämä yksinkertaistamisaalto ikään kuin jatkuu seuraavien kuukausien ja vuosien aikana myös toisen pilarin osalta. Ja sitten jos ajattelen tuota arviointia ja sitä, miten komissio aikoo arvioida kaikkien näiden uusien ehdotustensa vaikutusta, no paraikaa juuri näin tehdään. Me olemme ulkoistaneet tätä arviointia myös yleisen maatal- yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten toteuttamisesta maatalouspuolella ja myös sitten miten on toimittu mahdollisimman yksinkertaisesti ja miten hallinnollinen taakka on osattu, sitä on osattu vähentää. Ja näin sitten tämän vuoden aikana ja 2018 vuoden aikana saamme kokonaisemman kuvan yhteisestä maatalouspolitiikasta arviona. Ja on selvää, että tämä delegoitu säädös viherryttämisestä pohjautuu komission jo tekemään työhön ja niihin ensimmäisiin tuloksiin, joita olemme saaneet ensimmäisistä arvioineista jäsenvaltioissa YMPn uudistamisessa, mutta myös äsken mainitsemistani konsultaatioista maanviljelijöiden, ympäristöjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen ja muiden vastaavien kanssa. Totta kai viherryttämispolitiikassa on ongelmia, Tämä vaikuttaa myös sitten luonnon monivuotoisuuteen, maanperään, ilmanlaatuun, vedenlaatuun ja niin poispäin. Mehän näitä joudumme arvioimaan vasta monen vuoden päästä ja, ja siksi me puhumme nyt tässä ensimmäisistä tuloksista vasta, emmekä sen kummallisemmin mistään suurempaa laatuisista ympäristövaikutuksista. Uskon, että olen tässä nyt saanut käsiteltyä merkittävimmät kohdat. Jos teillä nyt on jotakin erityiskysymyksiä vielä olemassa, niin voin vielä vastata ihan vielä lopuksi pari sanaa vielä siitä, miksi. Okay. Pourquoi un seul acte? Parce qu'en fait... Niin miksi yksi ainoa säädös on otettu käyttöön. Suurin osa näistä ehdotuksista itse asiassa viittaa artikla 45 delegoidussa säädöksessä, joten näin me olemme halunneet muuttaa saman artiklan sisällä useampia kohtia ja se täytyy tehdä yhden säädöksen sisällä eikä jakaa niitä useampiin delegoituihin säädöksiin. Kiitos. Dziękujemy w tym momencie, bo mamy jeszcze pytanie. Paljon kiitos. Kollega Des haluaakin esittää vielä yhden kysymyksen, mutta minuutti puheaikaa. Ihan lyhyesti, poikkeuksellisesti, olkapas hyvä. Kiitos puheenjohtaja kollegoiden kunnian pelastamiseksi jo, niiden, jotka olivat entisessä, edellisessä YMPn uudistuksessa mukana. Jos komissio viime kerralla olisi delegoidut asetukset tuonut parlamenttiin käsiteltäväksi, niin niitä ei nyt tarvitsisi muuttaa. Minä huomautin kaikista näistä ongelmista. Silloin luin nämä delegoidut asetukset. Me tiesimme, että näin käy, mutta komissio ei ollut valmis ottamaan huomioon ehdotuksiamme. Martin Hoislingille haluaisin sanoa, että hän ei saa aina vain olettaa, että kaikki viljelijät käyttävät torjunta-aineita. Minun poikani on käyttänyt esimerkiksi vuoroviljelyä ja välikasveja ja minua kyllä nyt haittaa se, että häntä aina tai muitakin syytellään. Luomutilat eivät kuulu viherryttämistoimiin Ehkä siellä pitäisi esimerkiksi kupariputket kieltää luomutiloilla, koska nehän ovat kyllä myrkyllistä raskasmetallia. Siitäkin pitäisi puhua. Paljon kiitoksia. Onkohan vielä muita kysymyksiä? Jos ei, niin ehkäpä puheenvuoro vielä pääjohtajalle. Ilmeisesti muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, niin kuten luvattu, olkaa hyvä arvoisa herra pääjohtaja. Tämä on tietenkin aika lailla poliittisluonteinen kommentti. Tässä on vaikutuksia myöskin edellisen komission kaudelta. Kaikki asiat täytyy huomioida. Tietenkin voitte välittää nämä terveiset eteenpäin. Eli mitä teidän suuntanne juuri äsken vielä todettiin. Ja pitäähän se paikkaansa, kuten todettiin, Yksinkertaistamisen ensimmäinen aalto, siitähän on kyse ja aallon harjan pitää nousta ja kohota ja levetä, jotta yksinkertaistaminen käytännössä toteutuu. Tätä maanviljelijätkin odottavat. Ymmärrän toki, että asia täytyy myöskin perustella veronmaksajille. Eli mitä YMP tarkoittaa? Mitä uudistukset tarkoittavat. Haluatteko sanoa vielä jotain? No, minuutin puheenvuoro, olkapas hyvä. Ihan haluaisin vielä huomata, sillä minua kyllä tämä harmittaa. Ei, maanviljelijät ovat ajatelleet sykleissä jo pitkään, eli palkokasvien viljely viherrettämisalueilla on kasvanut, eikä tämä ole maksanut veronmaksille. Eli Saksassa esimerkiksi tämä ala on kasvanut 170 000 hehtaariin. Miksi komissio ei kuuntele näitä valiokunnan enemmistön kommentteja ja miksi komission jäsen toimii näin, joten sanoisin vielä, että tässä delegoidussa asetuksessa on paljon hyvää, paljon järkevää, mutta torjunta-aineiden käyttö ekologisilla aloilla pitäisi jättää ennalleen. Olemme tottuneet tähän. Ei tätä valkuaisainestrategiaa pitäisi näin tuhota, kun se on vasta alkanut toimia. Panie dyrektorze, nie musi pan odpowiadać, ale jeśli pan... Arvoisa pääjohtaja, teidän ei ole pakko vastata, mutta jos haluatte, niin olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Puhuitte näistä isommista yksinkertaistamisaalloista vielä haluaisin vain tarkentaa, että mitä tulee suoriin tukiin ja viherryttämiseen, niin meillä on ollut neljä yksinkertaistamisaaltoa nyt noin vuosi sitten. Komission jäsen Hogan esitteli nämä eri yksinkertaistamistoimet täällä valiokunnassa ja Tämä on nyt ensimmäinen aalto, ehkä tärkein. Muitakin yksinkertaistamistoimia tulee, esimerkiksi viherryttämistukien maksujen vähentämisessä sellaisissa tapauksissa, kun viherryttämisvaatimuksia ei ole noudatettu. Siis jos viljelijät eivät ole noudattaneet velvollisuuksiaan, niin meillä on suhteellisempi tai parempi suhtaisempi järjestelmä tulevaisuudessa käytössä vastata tähän. Ja tämä on siis yksi aalto. Ja sitten vielä ihan viimeiseksi typen sitoja kasveista. Tämä on tärkeä asia Euroopan unionille, mutta ei pidä kuitenkaan nyt olla näkemättä metsää puilta, tässä on kyse typen sitojakasveista ekologisten alojen kohdalla ja Saksassa vuonna 2015 noin 6,35 prosenttia aloista oli ekologisia aloja ja näistä 0,7 prosenttia oli typen sitoja kasveja. Eli, eli näistä näistä ekologista aloista vain tämä osuus typensitoja kasvoja noudatti näitä vaatimuksia. Tämä on tärkeä kohta, mutta haluaisin vielä muistuttaa, että tässä kyse ekologisista aloista. Olemme nähneet nyt kolme vuotta tämän kehityksen on mahdollista kehittää proteiinikasvien viljelyä ja palkokasvien viljelyä unohtamatta ekologisia piirteitä, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Kiitos paljon. Bardzo dziękujemy za to dodatkowe spotkanie, dodatkowe wyjaśnienie. Paljon kiitoksia näistä lisäselvityksistä. Hienoa, että ymmärrätte myöskin meidän ajatuksemme. Kyse ei ole vain ainoastaan tästä tapaamisesta sinänsä, vaan tästä koko harjoituksen perimmäisestä syystä. Ja mehän kerromme teille, mitä maanviljelijät ovat asiasta mieltä. Vielä kerran kiitokset kaikille. 27. päivä kello 15 tapaamme, se on maanantai-päivä. Toivotaisin teille hyvää illan jatkoa ja mukavia päiviä täällä Strasbourgissa.